Haluaisin aloittaa tämän parlamentin istunnon muistamalla Simon Veiliä suurella kunnioituksella. Une grande figure de notre époque. Hän oli aikamme merkittävä henkilö, joka teki historiaa Euroopassa ja jonka, joka antoi merkittävän panoksen parlamenttimme kehittämisessä. Simon Veil kuuluu niihin suur, suurin ja merkittävän henkilöihin, joihin myös Helmut Kohl kuului. Tämän parlamentin ensimmäinen puhemies, joka valittiin suorilla vaaleilla, oli Simon Veil. Hän oli mukana parlamentin alkuvaiheessa jo johdatteli sitä oikeaan suuntaan ja loi perustaa parlamentin tulevaisuudelle. Hän halusi aina poliittisen parlamentin. Ja näin hän sanoi ensimmäisessä puheessaan puhemiehenä. Tämän parlamentin ääni, joka on vahva oikeutuksensa mukana, tulee vahvistamaan yhteisöämme ja, ja, ja sen poliittista yhtenäisyyttä. Olemme paljon velkaa tälle merkittävälle naiselle. Huomenna tässä samassa salissa on, osoitamme hänelle kunniaa ja to, pyydän, että vietämme nyt minuutin hiljaisen hetken hänen muistokseen. Vi informo altresì. Tämän lisäksi haluaisin nyt kertoa teille, että huomenna kello 12 tässä salissa on Simon Velin muistotilaisuus. Äänestämme siis eh, tämän muistotilaisuuden jälkeen. Tämän lisäksi ne jäsenet, jotka osallistuvat hautajaisiin keskiviikkona kello 10.30 Pariisissa, heidän poissaolonsa on oikeutettu. Dichiaro formalmente ripresa la sessione. Nyt julistan istuntokauden uudelleen avatuksi. Olkaa hyvä. Thanks a lot, Mr. President. Paljon kiitoksia arvoisa puhemies. Haluaisin muistuttaa kaikkia kollegoja siitä, että Saksan valtiopäivät teki historiallisen päätöksen viime perjantaina. Lopultakin Saksa liittyy niihin Euroopan unionin maihin, jotka tekivät samaa sukupuolta oleville pareille avioliiton mahdolliseksi. Tämä on hyvin suuri hetki LGBTI-yhteisölle ja haluaisin kiittää tätä parlamenttia, joka on viime vuosina taistellut asian puolesta. Ilman Euroopan unionin tukea Saksa todennäköisesti ei olisi tätä askelta ottanut. Eli paljon kiitoksia tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, rakkautta ei voi pysäyttää. Onorevole Proust, alla parola. Edustaja Prust olkaa hyvä. Monsieur le Président. Puhemies, hyvin lyhyesti omalta osaltani tässä täysistunnon avaamistilaisuudessa parlamentissa, jossa eurooppalaisen demokratian sydän sykkii. Haluaisin ranskalaisen EPP-valtuuskunnan nimissä osoittaa kunnia Simon Veilelle. Hän oli hyvin syvällisesti eurooppalainen ranskalainen poliittinen poliitikko, joka jätti meidät toisen päivänä. Hänen muistonsa on ikuisesti mielessämme ja hänen toimintansa olisi johtava, johdettava meidänkin toimintaamme. Äh, vuonna 1944 ja 16 vuoteen hän joutui Auschwitziin ja hän pääsi karkuun Suahin kauheukselta. Hän, äh, hänessä ruumiillistuu rohkeus ja toivo äh, eikä ideologiat ja poliittiset jakolinjat häntä häirinneet. Hän, hän on taistellut taisteli konservatismia ja vastaan naisten oikeuksien puolesta. Simon Veil ei koskaan taipunut raakojenkaan vastaankäymisten edessä Saksan sodan uhrina. Hän, hän oli todella sitkeä edustaja Euroopan rakentajana ja meidän pitää olla ylpeitä, kun, kun astumme tähän instituutioon, jota hän puhemiehenä johti. Meidän on oltava samalla tasolla toimissamme kuin Simon Veille aikanaan. Nämä hirvittävät konfliktit joissakin puolilla maailmaa muistuttaa meitä sitä, kuinka arvokas on rauha. Rauha tällä maan osalla, tämä rauha, siitä olemme velkaa suurille suurmiehille ja suurnaisille. Simon Veil on yksi heistä. Hän oli todella taittava poliitikko ja hän sai rakennettua Eurooppaa, joka velvoittaa meitä toimimaan hyvin ja on käytettävä tietoa ja informaatiota, mutta sanat menevät ja teot jäävät. Simon Veil toimii kansalaisten palvelijana ja ei vain puhunut, vaan toimi. Hyvä puhemies, huomenna on virallinen muistotilaisuus Simon Veilin kunniaksi. Halusin kuitenkin jo nyt heti istuntomme aluksi muistaa tätä suurnaista ja olen aivan liikuttunut tästä. Tämän, tämän voin myöntää, enkä uskonut, että näin voisi tässä salissa koskaan käydäkään. Honorable Gisbeck. Edustaja Grisbeck. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, hyvä puhemies, siitä, että sain ALDE-ryhmän puolesta puheen vuoron. Haluaisin ryhmäni puolesta yhtyä sanoihinne ja tämän suuren, loistavan naisen muistoksi järjestettävään tilaisuuteen, Simon Veilin tilaisuuteen, haluaisin muistuttaa siitä, että me kiitämme viime vuosisadan ikonista naista, hän Shoan kautta, mutta myös oman loistavan persoonallisuutensa kautta leimasi viime vuosisataa. Hän oli sekä poliitikko että nainen ja hän onnistui yhdistämään arvonsa, vaativuutensa, päättäväisyytensä ja vahvan luonteensa. Ja hän oli meidän parlamenttimme ensimmäinen puhemies, naispuhemies, ja hän minun maani arvoja ja Ranskan ulkopuolellakin tunnustettuja ihmisoikeuksien, naisten oikeuksien arvoja puolusti. Haluaisimme kiittää ja kunnioittaa tätä loistavaa naista ja on hienoa, että Euroopan parlamentti järjestää hänen kunniakseen muistotilaisuuden kaikkien eurooppalaisten, mutta luonnollisesti erityisesti ranskalaisten nimissä ja hänen entisen oman parlamentaarisen ryhmänsä nimissä. Kiitoksia. Edustaja Bonfoy. Merci, euh, president, pour cette Paljon kiitoksia, hyvä puhemies, tästä muistopuheesta. Minä liityn kollegoiden sanoihin edustajien Proust ja Grisbeck sanoihin haluaisin sanoa, että Simon Veil poliittisen uransa aikana onnistui yhdistämään ja hän sai valtavan paljon aikaan Euroopan ja eurooppalaisuuden eteen Ranskassa ja valtavan paljon naisten oikeuksien eteen. Erityisesti tässä ajattelen aborttioikeutta. Abortti on laillista, se on oikeus ja tämä oli erittäin suuri taistelu, taistelu, jossa me sosiaalidemokraatit olimme mukana ja jota me yhä puolustamme hänen muistonsa eteen, jottei tämä taistelu olisi ollut turhaa ja jotta kaikki eurooppalaiset täällä voisivat nauttia työn hedelmistä. Me siis kiitämme ja muistamme hänen muistoaan. Kiitos. Grazie mille, evidentemente. Suuret kiitokset. On aivan selvää, että Simon Veilen jättämä jälki myös tässä talossa on niin vahva, että monet jäsenet halusivat muistaa häntä. Varapuhemies. Lunacek. President. Lunacek. Monsieur le Président, je voudrais... Puhemies, minäkin halusin vihreän aleryhmän nimissä kiittää tästä kunnianosoituksesta, jonka esititte Simon Veidelle. kiitän myös kollegoita. Mielestäni hän oli hyvin merkittävä nainen naisten oikeuksien kannalta tällä maanosalla. Haluaisin tässä kiittää häntä hänen tekemästään työstä. Kiitoksia. Edustaja Toijakin on pyytänyt puheenvuoron, mutta muistutan, että huomenna todella on tulossa tämä varsinainen virallinen muistotilaisuus. Ei tästä asiasta, toisesta asiasta. Olkaa hyvä. minuutti per Kiitoksia. Muutama hetki haluaisin täällä salissa todeta, että olemme monen kertaan osoittaneet solidaarisuutta niitä vaikeuksia kohtaan, joita tietyt jäsenvaltiot kohtaavat maahanmuuttokriisin yhteydessä kahdessa päivässä 20 000 henkilöä saapui Italiaan muutamia päiviä sitten ja meillä on vielä kymmenen tuhatta lisähenkilöä saapumassa. Tämä on tahti ja me olemme todellakin suurten vaikeuksien edessä. Hyvät kollegat, ähm, todellakin toivoisimme, että te eteiden hallituksenne ilmaisisitte eurooppalaista solidaarisuutta, että me jatkaisimme solidaarisuuden tiellä ja ihmishenkien pelastamisen ja solidaarisuuden tiellä meillä on hyvin suuria vaikeuksia ja hankaluuksia, ja tässä yhteydessä ajattelen maita, kuten minun maani ja Kreikka. Me täällä olemme parlamentissa edustamassa kansaa, ja meidän pitäisi edustaa eurooppalaista solidaarisuutta. Me puhuimme myös Simon Veilistä, hänen hankkeestaan. Tämä on vastaava hanke, tämä on meille testi. Onnistummeko me selviämään vai epäonnistummeko? Kiitoksia. Grazie. Kiitoksia edustaja Toija. Voimme keskustella tästä asiasta, kun kuulemme Viron puheenjohtajakauden ohjelmasta. Olen tästä jo pääministeri Ratasin kanssa keskustellut ja hän on vahvistanut, että maahanmuutto eurooppalaisena kysymyksenä